So, liebe Kolleginnen, Kollegen und meine Damen und Herren. No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istutumaan, Olemme hieman myöhässä aikataulusta. Tervetuloa tähän kuulemisemme, joka koskee kaksikäyttöasetuksen uudistamista. Mitä, miten tehdä EUn vientivalvonnasta tulevaisuuden kestävää? Tämä aihe on erittäin tärkeä EUn lainsäädännössä. Haluamme johdonmukaisuutta, tehokkuutta ja avoimuutta entistä voimakkaammin esille tähän lainsäädäntöön. Ja vanhan lainsäädännön liitteistä neuvostoparlamentti ja komissio antavat yhteisen julkilausuman, jossa vaadittiin tätä uudenlaista lähestymistapaa 28. syyskuuta komissiolta saatiin lainsäädäntöehdotus ja se on merkittävästi erilainen vanhan verrattuna, erityisesti kun katsotaan ihmisoikeusnoudattamiskriteereitä, mutta myös valvontamekanismeja ja yhtenäistettyä valvontaa Euroopan unionissa. Heitän nyt mapiöhön loput alustuspuheenvuorostani, jotta ehdimme kuulla asiantuntijoitamme. Sehän on tässä kaiken ydin. Haluamme kuulla akateemikoilta heidän näkemyksiään. Olemme jakaneet kuulemistilaisuutemme kahteen osaan. Ensinnäkin haluamme pohtia haasteita, mitä haasteita ja minkälaisia uhkiakin kaksikäyttövalvontajärjestelmän ja vientijärjestelmän liittyy juuri tieto, tiedotus- ja viestintäalalla. Ja toiseksi keskustelemme konkreettisesti siitä, miten lainsäädännöstä voidaan tehdä entistä tehokkaampaa. Ensimmäisessä paneelissa on mukana Ben Wagner, SVP BP-säätiöstä Saksasta. Tervetuloa. Sitten Lucy Krahulkova Access Now-järjestöstä ja Magnus Nordeus Erikssonilta. He ovat juuri oikeita asiantuntijoita keskustelemaan viestin, tietojen viestintä alan haasteista. Asiantuntijat saavat jokainen seitsemän minuuttia puheaikaa. Kaikki tietävät, että olen aika tarkka siitä, että puheaikoja myös noudatetaan. Ensin puheenvuoron saa herra Wagner. Olkaa hyvä. Now it's on? Perfect. Thank you very much and thank you for the kind invitation to speak here. My name is Ben Wagner. Kiitos kutsusta. Nimeni on Ben Wagner ja vastaan Saksan kansainvälisten ja turvallisuusasioiden instituutissa näistä asioista. Ja nyt tulin kertomaan, että mitkä meidän mielestänne ovat tärkeimmät asiat kaksikäyttöasetuksen uudistamisen suhteen. Miksi olemme täällä? No, olemme täällä. Ehkä toivottavasti näette nuo diaesitykset tuolta. Olemme edelleen tilanteessa, jossa valvontateknologiaa viedään EU-sta ulospäin moniin maihin edelleenkin. Me emme ole pystyneet tätä leviämistä rajoittamaan, vientivalvonta-asetuksilla tähän asti. Ja toimittajat eri puolilta maailmaa, erityisesti eri puolilta Eurooppaa, ovat tästä puhuneet. Ja vaikkakin jotakin valvontaa ja valvontaasetuksia on, niin usein se ei kuitenkaan toimi. Eli meillä on tällainen nykyinen säädöskehus, joka ei ole täydellinen ja huolenaiheita on edelleen. Siksi Euroopan komissio on ehdotettu siitä, että otetaan erityisesti lähestymistavaksi ihmisten turvallisuus. Ja tämä lähestymistapa itsessään, no sitä ei juurikaan vastusteta kansainvälisesti. Siinä puhutaan monista YK-ajatuksista, eh, nykyisistä mekanismeista, ja tätä käytetään paljoltikin kansainvälisissä yhteyksissä. Mutta kysymys ei ole jos, vaan kysymys on, että miten eh, ja tätä käsittelemmekin tulevina tunteina. Ihmisten turvallisuus on hyvin tärkeä asia ja meillä on tällainen EUn autonominen luettelo. Meillä on Vassenaar-järjestely tai Vassenaar-sopimus, joka on kansainvälinen sopimus sille, että näiden tuotteiden kauppavaltioiden välillä tehdään koordinoidusti. Ja tämä mainitaan nyt siksi, että EUn jäsenvaltiot ovat joskus lähteneet yksipuolisesti muuttamaan asioita. Esimerkiksi Ranskalla ja Saksalla eh, on, on he ovat, ne ovat tehneet omia muutoksiaan tähän kaksikäyttöasetukseen, eikä käyneet sitä tämän vasenaarijärjestelyn läpi kansainvälisesti. Ja nyt tämä EUn autonominen lista mahdollistaisi sen, että on joku monenvälinen järjestely ja siinä voitaisiin sitten siitä voit, siinä voitaisiin huomioida se, että näitä teknologioita voidaan koordinoida kansainvälisesti. Asetuksesta käydään paljon keskusteluja. Ajatus siitä, että yritysten, jos niillä on jotakin tiet, tietoa vaikkapa ihmisoikeusloukkauksista jollakin tietyllä alueella, niin siitä pitäisi ilmoittaa. Ja tähän liittyy se, että meidän pitää muistaa, että EU on jo sitoutunut siihen, että yrityksiä koskee tämä due diligence-velvoite – Tämä ei ole mikään uusi asia, mutta monet, monien viejien pitäisi jo tutkia asiakkaansa ja katsoa, että näitä tiettyjä ihmisoikeuskysymyksiä noudatetaan, mutta pitäisi miettiä, miten pitkälle tässä mennään, eh, miten pitkälle nämä asiat pitäisi vahvistaa eh, erilaisissa säädöksissä. Ehkä tässä voidaan mennä myös liian pitkälle. Ihmisen, ihmisten turvallisuuden valvonta tai ihmisten valvonta joillakin osin menee liian pitkälle. Ja jos jollakin yrityksellä on tietoa, niin se olisi hyötyä, jos, jos tie, tiedettäisiin, että kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja on rikottu tai jotakin vakavia ihmisloukka, ihmisoikeusloukkauksia on jossakin. Eli periaate on melko suoraviivainen. Jos huomataan, että teknologiaa mahdollisesti käytetään väärin, niin sitten pitäisi huolehtia siitä, että tällaisen teknologian vienti tehdään sääntöjen ja lakien mukaisesti. Periaate ja ajatus on siis hyvin kestävä ja meillä on jo tämä catch all täytäntöönpano, tällainen koonti täytäntöönpano muun muassa joukkotuhoaseiden alalla. Ja tähän liittyy se, että jos näillä aloilla täytäntöönpano onnistuu, niin voidaanko myös väittää, että joillain toisilla aloilla se ei ole mitenkään mahdollista? Ja tässä se haastava kysymys piileekin. Teknologiaan liittyy myös tietty tilinpitovelvollisuus, alijäämä, eli tilinpitovelvollisuutta ei ole tarpeeksi liittyen vaikkapa päätöksiin, joita on tehty. Eli tämä on hyvin tällainen klassinen tilanne, meidän täytyy huolehtia siitä, että myös tilinpitovelvollisuutta tiukennetaan, mutta tarvitaan myös avoimuutta. EUn tasolla täytäntöön pannaan näitä eri tavalla ja jäsenvaltioiden avoimuustaso on hyvin erilainen, eli tarvitaan tietynlaista yhdenmukaistamista, jotta tämä toimintaympäristö olisi reilu kaikkien kannalta. Pitää ymmärtää, millaisia päätöksiä ja miksi niitä tehdään ja kuka on yhtä mieltä, kuka eri mieltä jostakin tietystä päätöksestä. Niistä tarvitaan kuitenkin tietoa. Ja sitten ihan tiedoksi, että ei ole kyse pelkästään avoimuudesta, vaan kyse on myöskin salausjärjestelyistä ja niiden purkamisista. Me emme välttämättä turvallisuutta, turvallisuustutkimusta halua tässä horjuttaa, Meidän pitää voida kuitenkin elää yhdessä ja tehdä työtä yhdessä myöskin digitaalisten viestintävälineiden kautta ja sen on oltava turvallista ja turvattua. EUlla on todella tärkeä rooli vaikkapa standardien laatijana kansainvälisen kaupankin alalla ja jotkut eivät usko arvoihin, joita näiden standardien taustalla on. Ja siksi EUn ja myös Euroopan parlamentin asema ja rooli on näyttää, että standardien taustalla olevat arvet ovat tärkeitä. Ja jos tehdään kansainvälisiä sopimuksia, niin ne pitää myös ottaa huomioon. Ja täytyy tukea sitä, että ne kaikki hyväksytään. Kiitos. Tässä kaikki. Mr. Wagner. Kiitoksia, herra Wagner. Nyt sitten Rova Krahulkova. Kiitos. No, sukunimeni on oikeastaan Krahulkova tsekin kielellä. Kiitoksia tästä erinomaisesta alustuksesta Benille. Hän kävikin monia tärkeitä asioita läpi, samoja joita kansalaisyhteiskunta haluaa tässä asetuksessa korostaa tuli selväksi, miksi täällä olemme, miksi asetus on olemassa, mutta on katsottava, miten todella EUn viesti, vientivalvonnasta tehdään tulevaisuuden kestävää. Yksi kolmesta tärkeästä viestistä on ensinnäkin, että tarvitaan ihmisoikeustarkastelua ja avoimuutta ja tämä liittyy myös harmonisointiin, josta Ben puhui. Näihin liittyy tietysti myös alaluokkia. Ihmisoikeusarvioinnit pitää ottaa mukaan. Kriteereihin täytyy noudattaa EUn perusoikeuskirjaa. Katsomme oike- tuomioistuimen oikeuskäyttöä käytäntöjä. Meillä on Saharov ja muitakin tuomioita, ja on katsottava, miten digitaaliteknologiat voivat olla vaikuttaa päiväisen elämäämme ja miten juridisessa puitteissa pitää suhtautua valvontaan. Yksi asia, joka tässä on huolestuttanut, kun olen käynyt formeilla vuoropuhelua, on se, että jatkuvasti kuulen, että ei ole tarvetta rajoittaa tai valvoa vientiä Euroopassa. Tämä on kuitenkin globaalisti varsin huolestuttava, koska on olemassa jo monia teknologioita, jotka ovat kansallisella tasolla varsin haastavia. Eli täytyy ottaa huomioon oikeuskäytännöt ja asetettava rima erittäin korkealle. Asetuksessa on epäselvää, milloin ihmisoikeus riski olisi niin vakava, että lupaa ei myönnettäisi. Puhutaan vakavasta rikkomuksesta, eri sanakääntein, mutta tässä ei voi olla minkäänlaista epäselvyyttä. YK laatii nyt liiketoimintaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä periaatteita. Ne ovat erinomainen viitekehys. Ja samasta asiasta myös EU on vastuussa. Ja tämä on varmasti standardi, jonka mekin, jonka mekin voimme hyväksyä. Voin jakaa asiakirjan, jossa nämä eri viitteet on mainittu. On katsottava teknologian loppukäyttäjiä, ja haluan korostaa sitä, että ei ole sääntely kehystä, joka kattaisi teknologian käytön, kun kyseessä on loppukäyttäjä. Access to Remedy Provision on YK on teksti, joka viittaa tähän. On katsottava, kohdistuuko ihmisten turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin uhkaa, vaan on katsottava myös, minkälaiset oikeudelliset puitteet maissa on maissa, joissa teknologiaa käytetään, koska aivan liian usein EU:ssa on puitteistoa, ja kun meidän tekstimme viedään, silloin samoja suojelausekkeita tai keinoja ei enää ihmisten käytettävissä ole. Eli ihmisoikeuksia on tarkasteltava nykytekstien voimakkaammin. Sitten tämä uusi one shot catch all teknologia se kehittyy hyvin nopeasti ja tähän liittyvä kehityskulku voi olla aika monimutkainen. Catch all on periaatteessa erittäin suuri mahdollisuus olla johtavassa asemassa meille ja asettaa standardeja, kuten jo sanottiin, mutta ongelmana tämä, tässä on se, että tässä on kyse harkinnanvaraisesta toiminnasta ja tähän voi liittyä valtavia ihmisoikeusloukkauksia on katsottava, minkälaisia vaikutuksia tällä on. Tässä, tästä voi koitua haittaa yrityksille ja ne eivät välttämättä pysty toimimaan oikealla tavalla. Tätä prosessia voitaisiin merkittävästi parantaa, mikäli se otettaisiin kuultavaksi eri sidosryhmien keskuuteen, kansalaisyhteiskuntaan, akatemioihin ja niin edelleen. Monet ihmisoikeuspuolustajat, aktivistit toimivat asiassa. Nämä tahot raportoivat erilaisista teknologioista, joita käytetään yrityksistä ja ihmisoikeusloukkauksista, mutta tietoa on vaikea, usein vaikea löytää Olen kuullut myös, että teollisuus voi harjoittaa itsesääntelyä. No, tätä oma kokemukseni perusteella vastustan. On selvää, että due diligence-vastuuta tarvitaan. Myös luvan anto viranomaisten pitäisi katsoa riskiarviointeja, joita yritykset harjoittavat. Sitten terrorismin mukaanotto catch all periaatteeseen. Terrorismi on määritelty eri maissa eri tavoin ja uskon, että ei ole paikallaan ottaa terrorismia mukaan tähän asetukseen. Se pitäisi tästä catch all kohdasta ottaa kokonaan pois. Sitten meidän pitää saada mukaan avoimuutta, vastuullivelvollisuutta, harmonisointia – vientivalvonnassa. Koalitio, joka tätä valvoo. Tässä ovat mukana äsken mainitsemani tahot, ja ne voisivat edistää meidän löydöksiämme. Olemme edelleen huolissamme tietyistä vientiluokista. Pitäisi saada myös komission vuosi tarkastus. Se pitäisi olla foorumi, jossa mukana olisivat sitten kansalaisyhteiskunnan edustajat ja muut sidosryhmät, jotta nekin saisivat äänensä kuulumiin. Näin ei tällä hetkellä ole. Vielä toinen kysymys, joka liittyy transaktiotilastoihin. Teidän aikani päättyy. Lähetän kiinnostuneille yhden sivun paperini. Siitä on nyt luonnos olemassa. Kiitoksia. Nyt sitten Magnus Nordeus Erikssonilta ja Digital Europeista. Thank you, Christopher. So, thank you, uh, members of parliament, Bernd Lange, Mr. Chair, fellow panelists, and rest of the audience for, for having me back. Uh, last time, 20... Hyvät naiset, hyvät herrat, arvoisa puheenjohtaja, kiitos siitä, että minut kutsuttiin uudemman kerran tänne. Minulla oli vuonna 2015 Ben Wagner myös vierelläni. Eriksson, min Erikssonista, Erikssonin edustan voin sanoa aivan ylpeästi ja hyvällä syyllä, että me edustamme edustamme suuryhtiötä, me olemme mukana kansalaisyhteiskunnasta teollisuuteen asti. Niin kuin jokainen teistä täällä tietää, että tämä asetus koskettaa tulevia vuosia. Ja sen takia se pitää laatia varsin hyvin. On kyse monimutkaisesta ympäristöstä, teknisistä yksityiskohdista, vuorovaihdosta mm, kansallisen politiikan kanssa, ulkomaanpolitiikan kanssa meidän pitää pyrkiä ajat, hahmottamaan kaikki mahdolliset hyökkäykset ja ajatella myös digitaalista teknologiaa. Jos, jos me ajattelemme teollisuutta Euroopassa ja jos me ajattelemme viime vuonna tehtyä teknologista sopimusta monenkeskisessä kaupassa – niin millä näillä mailla on oikeus tähän järjestelmään? Se tuo paljon etuja. Nämä maat ovat päättäneet vetää oikeutensa pois näistä tuotteista. Se johtuu niiden potentiaalista. Tässä prosessissa, prosessissa on kyse eurooppalaisen teollisuuden menestyksestä. Puhutaan myös saman kategorian tuotteista, mutta toisella puolen. Se on mielestäni hyvin mielenkiintoista. Nyt puhutaan siitä, miten valvotaan, halutaan rajoittaa näitä kohtia, mutta ei pidä unohtaa myöskään digitaalisen teknologian keskeistä roolia, kun otetaan tämä uusi rooli käyttöön. Tässä on kyse ihan spesifisesti samasta sektorista, kun ajattelen kaikkia toimijoita asioita. Haluamme tasapainottaa teollisen potentiaalin, koska meidän täytyy ottaa huomioon, että kaikki on hyvin linkitetty yhteen. Kaikki yhteydet toimivat internetissä. Tässä on kyse hankkeista kaikille maille. Eikä mitään vientiä voi laskea pois, ellei meillä ole siihen lakisääteistä legitiimiä oikeutta, mutta mikään maa ei voi myöskään – ylittää valvontavapauksia on ihan subjektiivisin ö, perustein, mutta tässä on todellakin kyse siitä, me kritisoimme, kritisoimme amerikkalaisia, että teollisuudella on paljon kohdennettumpi as, asenne kuin mitä asetus antaa luvan. Exporters with legal certainty through crystal clear definitions, which we all agree on. I can hear also in the presentations. And, and I mean, we have heard during the ongoing debate during the, this year or more that lack of clarity and legal certainty is one of the biggest concerns raised, not only from industry, but also from other stakeholders. So before I go further into the need of clear uh, definition, Täällä puhutaan, kuinka tärkeää on saada selkeitä määritelmiä. Me haluamme myös onnitella komissiota siitä, että sillä on keskeinen rooli. Niin kuin äsken täällä kuvattiin, kun on kyse mm, merkinnöistä, etiketöinnistä. Se on ehkä yksi asia, jonka kaikki voivat hyväksyä. Tässä onkin aika kysyä nyt, onko... For me the answer is resounding no. And this is now also partly... Tämä on nyt myöskin osa näitä yleisiä tai koonti lupia, joita useiden kauppakumppanien kanssa on tehty. Meidän täytyy toki edistää innovaatiota ja ymmärtää se, että monet yritykset toimivat maailmanlaajuisesti ja siksi ehkä joku toinen yritysryhmä saattaa tarvita toisen kuontiluvan tai yleisen luvan. Vahvist- Tämä vahvistettiin osittain myös komission vaikutusten arvioinnissa, koska kilpailujen kilpailuvääristyminen on suuri uhka. Ja tätä pitää tutkia todellakin kansainvälisellä tasolla. Jotta tämä on tehokasta ja vältetään kilpailun vääristyminen, niin meidän mielestämme EUn toiminnan täytyy erityisesti edelleenkin perustua jäsenvaltioiden sitoumuksiin. Ja sitten kaksi artikla tässä ehdotuksessa, se, että otetaan ihmisoikeudet mukaan. Se on ihan uusi asia tässä järjestelmässä. Me emme tiedä, että mikään muu vienninvalvonta yhteisö tai alue olisi ottanut tätä mukaan. Tapasin Japanin vienninvalvontaedustajan täällä Brysselissä ja tässä puhuttiin siitä, miten paljon tästä voi olla hyötyjä eh, erilaisille yrityksille. Nyt EU-järjestelmää ei kuitenkaan enää pidetä eh, maailmanlaajuisena malliesimerkkinä. Meillä on delegoituja säädöksiä ja ehkä pitäisi nyt lopettaa käyttämästä sellaista järjestelmää, joka ei enää vastaa nykytilannetta ja siksi tässä vientivalvontayhteisössä. Tai sen kannalta on tärkeää juuri, että näitä uudistuksia tehdään. Monilla tavoilla voidaan toteuttaa toimenpiteitä, esimerkiksi due diligence-ohjelmat ja se, että yritysten ja ihmisoikeuksien noudattaminen on velvoitteena. Jotta kaksikäyttöasetus ottaisi paremmin huomioon ihmisoikeudet, niin meidän täytyy tietää, että ketä se koskee ja ketä se ei koske. Ja siksi EU tarvitsee sellaista uutta lähestymistapaa, joka johtaa eri jul- näiden julkaisemiseen. Tarvitaan useita esimerkkiskenaarioita eri puolilta, miten näitä ehdotuksia on tehty ja ajettu. Monenväliset aloitteet esimerkiksi kidutuksen vastaisista toimista ja muista tämmöisistä, tämmöisistä niin kaksi käyttötuotteista pitää saada oikeita tilastoja. Muuten ja viejille pitää antaa käytännön välineet myös toimia, ei pelkästään vaatimuksia. Aikani on loppumassa ja on tärkeää, että nykyistä järjestelmää uudistetaan, kun tiedämme, että meillä on digitaaliset sitemarkkinat kehitteillä. Ja on myös määriteltävä nämä asiat erityisesti tuon koontilausekkeen suhteen tarvitaan erilaisia määräyksiä ja on varmistettava niiden oikeusvarmuus. Tarvitaan tiettyjä esimerkkejä, jotta voidaan täsmentää tätä edelleen. Now, uh, invite, um... Kiitos. Nyt sitten pyydän parlamentin jäseniä esittämään kysymyksiä. Nyt siis täsmällisiä kysymyksiä asiantuntijoille. Ehkä voitte myös sanoa, kenelle kohdistatte kysymyksenne. Ensinnäkin esittelijä ja varjoesittelijät tämän aiheen tiimoilta voivat esittää kysymyksiään. Esittelijä Buchner, onko teillä kysymyksiä asiantuntijoille? Täsmällisiä lyhyitä kysymyksiä. Kiitoksia. Ensinnäkin herra Wagnerille Miten tämä voidaan toteuttaa? Puhutte tästä koontilausekkeesta, mutta miten suht, tämä suhtautuu sitten yritysten suunnitteluvarmuuteen? Tästä puhutaan aina. Ja sitten Grau Hulchova. Miten kansan, kansallis, kansalaisjärjestöt saadaan oikealla tavalla mukaan. On selvää, että niitä on kuultava, mutta minulle ei ole aivan selvää, miten tämä virallisesti sitten tapahtuisi. Ja vielä lopuksi herra Nordeus. Minulla on epäselvää. Siis te vaaditte täsmällisempiä määritelmiä ihmisoikeuksien, due diligencen osalta on selvää, että näitä määritelmiä pitää täsmentää, mutta te vaaditte myös tavaroiden osalta selkeämpiä määritelmiä. Tämä on minusta ongelmallista, koska tekniikka kehittyy niin valtavan nopeasti. Voidaan puhua tietyistä luokista, mutta tämäkään ei oikein toimi koska teknologia ylittää tavallaan näiden luokkien rajat. Mitä haluatte tarkalleen tehdä? Kiitos Sten Fjellner EPPstä. Kiitos pari hyvin lyhyttä ja täsmällistä kysymystä, jokaiselle yksi. Ensinnäkin due diligence. Niitä on kahta. On konfliktimineraalit ja sitten laillinen puunhakkuu joissa tätä due diligenceä on noudatettu. Siellä on erityisesti seuraamuksia, jos tätä ei noudateta. Ja täällä on puhuttu paljon ihmisoikeuksien määritelmästä. Ja nyt mietin, että pitäisikö toisaalta puhua ihmisoikeuslainsäädännön noudattamisen helpottamisesta. Voisitteko antaa kolme esimerkkejä sellaisista ähm, tieto- ja viestintätekniikoista, jotka eivät tätä helpota. Ja sitten ymmärrän suuresti sitä, että terrorismin määritelmä on laaja ja meillä, me ymmärrämme sen hyvin eri tavalla eri paikoissa – Miten sanoisitte, liittyykö tämä myös ihmisoikeusloukkauksien helpottamiseen tavallaan? Ja toinen kysymykseni. Onko joitakin esimerkkejä tästä catch-all-lausekkeesta? Minä tarkastelin tätä komission vaikutusten arviointia ja, ja siinä puhuttiin, että pitäisi mennä yli verkkovalvonta-alan, mutta nyt ehdotetaan, että sitä siis sovelletaan kaikkiin tätä catch lauseketta kontilauseketta. Voitsitteko sanoa, että miksi pitää mennä vielä pidemmälle kuin verkkovalvonta? Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, Nordeukselle – Puhutaan tästä autonomisesta luettelosta, mutta on myös olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä. Miten tämä kaikki on vaikuttanut teollisuuden alaan käytännössä? Se, että on mennyt tavallaan pidemmälle. Onko, onko sillä ollut todellista vaikutusta? Ja mikä on yleinen vaikutus sillä, että mennään pidemmälle kuin mitä nykyjärjestelmät ovat? Bernd Lange. Kiitos. Sitten Bernd Lange ST-ryhmästä, minä, Wagnerille. Te puhuitte avoimuudesta hyvin paljon ja kysyn, miksi kaksi käyttöä viennissä ei ole avoimuutta. Aseiden viennissä tätä on. Meillä on luokakohtaisia luetteloita. Tiedämme, mitä lupia on annettu, mitä ei kaikkina vuosina tiedot saadaan varsin yksityiskohtaisesti. Eli mikä saattaa olla syy sille, että meillä ei ole mitään konkreettista tietoa kaksikäyttötuotteista? Sitten Aldesta Maritse Schake. Speakers for coming to the parliament. Kiitos kaikille puhujille siitä, että olette tulleet paikalle kertomaan näistä asioista. Nyt kuusi vuotta parlamentti on painostanut tähän suuntaan, eikä meillä ole aikaa enää menetettävänä. Ne, jotka eivät ole ajan tasalla tästä kehityksestä, niin täytyy sanoa, että jotkut ihmiset ovat joutuneet jopa vaikeuksiin siinä, että ovat arvostelleet omaa hallitustaan ja siksi ne ovat joutuneet jopa kidutetuiksi tai vankilaan sen takia. Ja siksi nyt täytyy myös keskittyä näihin asioihin tai näihin järjestelmiin, joita EU:ssa on käsitelty. Olen kuullut sopimuksen mukaan pitäisi vaatia lupia tälle ja se on aivan oikeutettu vaatimus, siitä me juuri puhummekin. Ja ensimmäinen asia tuli esiin hyvin selvästi ja se liittyy määritelmiin, mitä on ihmisoikeusloukkaukset ja minkälainen teknologia on tämän asetuksen keskiössä ja miten sitten terrorismi tähän liittyy ja yhdistetään olen kuullut kommentteja siitä, että terrorismia ei otettaisi mukaan, mutta mutta olisiko sitten jokin toinen tapa ottaa huomioon kaikki turvallisuusnäkökohdat? YK on turva, EUn turvallisuudesta tietysti puhutaan, mutta tietysti on myös kaikki kaupan alan turvallisuus ja kansainväliset rikollisjärjestöt hyödyntävät tiettyjä järjestelmiä, ostavat näitä tuotteita ja sitten aiheuttavat sillä tavalla harmia meidän järjestelmällemme ja kaupallemme. Se liittyy terrorismihuolenaiheisiin. Toinen asia liittyy siihen, että miten pitkälle tässä pitää mennä. Kuulin Digital European kannan siitä, että tarvitaan jonkinlainen maailmanlaajuinen standardi, mutta valitettavasti emme elä ideaalimaailmassa, ihanne maailmassa. Ja meidän pitäisi ehkä noudattaa jonkinlaista yleistä keskiarvoa tässä. Meidän pitää pyrkiä parempiin standardeihin ja osoittaa EUn taholta johtajuutta. Sitten tutkijoihin, joita ei pitäisi ottaa tämän asetuksen soveltamisalaan, eli jos siellä jollakin tavalla hakkeroidaan tai tehdään, tunkeudutaan näihin järjestelmäihin, joita käytetään päivittäin, niin Haluaisin tietää, onko jollakin henkilöllä tai panelistilla tietoa siitä, että onko jonkinlaisia poikkeuksia olemassa. Onko siellä tutkijoita, jotka tällä hetkellä testaavat hakkeroimalla näitä järjestelmiä niin, että saadaan parannettua kyberturvallisuutta ja verkon turvallisuutta yleisesti. Ja toiseksi olen kuullut, että on paljon huolta liittyen siihen, että ohjelmistojen hakkerointi tai valvontaohjelmistojen hakkerointi on määritelty hyvin laajasti tähän mennessä. Eli pitäisikö nyt tarkemmin katsoa siitä, miten pilkotaan, kaivetaan tietoa tällaisista laitteista tai järjestelmistä? Onko kyse siitä, että mennään yksityishenkilöiden puhelimien, tietokoneiden tai läppäreiden tietoihin ja silloin tietoa otetaan tällä tavalla laittomasti ilman laitteen käyttäjän nimenomaista suostumusta. Eli miten tämä nyt otetaan huomioon? Pitäisikö siis tälle tietojen poiminnalle ottaa parempi määritelmä? Miten sitten vientivalvonta eri jäsenvaltioissa, miten paljon ihmisiä siellä on töissä? Ja sitten mikä olisi pahin seuraamus, jos EU-hun sijoittautunut yritys vie näitä tuotteita ilman kunnollista lupaa? Minkälaisia seuraamuksia siitä olisi yritykselle, jos se jättää hakematta vientilupaa? Miten EUn YK-järjestelyt, Vassenaar-sopimus, miten näiden kautta tällä hetkellä toimitaan? Mm, Kiitos. Sitten Anne-Marie Maner. Maar één eigenlijk specifieke vraag toe te Minulla on hyvin täsmällinen spesifi kysymys ja tämä liittyy siihen, mitä Wagner sanoi. Sanoit, että ihmiset, jotka vastustavat, osoittavat mieltään vapaakauppaa vastaan, eivät sitä tue, mutta mitkä arvot ovat tässä taustalla? En oikein ymmärtänyt, mitä sanoitte. Tunnetteko te itse mielenosoittajia? Itse olen tavannut heitä paljon, mutta kukaan heistä ei vastustanut sinänsä ympäristön tai ihmisoikeuksien suojelua tai avoimuutta. Ovatko arvonne oikein? Ehkäpä tämä ei ole ihmisiin liittyvä ongelma. Kiitos seuraavaksi Begin EFDDstä. Kiitos puheenjohtaja. Esittäisin kysymyksiä, jotka liittyvät maailmaan, teollisuuteen, ehkäpä pikemminkin siis Digital Europein edustajalle, mutta totta kai voitte kaikki vapaasti vastata näihin kysymyksiin. Kysyisin, olisiko mahdollista saada vastaus siihen, kuinka kauan kestää vientiluvan saaminen suurimmissa jäsenvaltioissa nyt ja kuinka paljon siihen tarvittaisiin aikaa, jos uusi asetus astuisi voimaan välittömästi. Sitten haluaisin, haluaisin kuulla siitä, onko lisäkustannuksista jonkinlaisia arvioita kustannuksista, joita voisi koitua uudesta asetuksesta, erityisesti tietoteknologian osalta. Puhun tässä nyt siis yksittäisten transaktioiden lisäkustannuksista. Ja haluaisin myös ymmärtää paremmin, onko teistä nyt tasapaino yritysten ja viranomaisten toimien välillä. Tämän tässä asetuksen liitteissä oleviin kysymyksiin. Eli onko asetuksen tarjoama tasapaino riittävä vai onko tässä vielä varaa kenties vähentää yrityksille koituvaa byrokraattista taakkaa? Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten vastauspuheenvuorot kolme minuuttia kaikille. Wagner ensin. Thank you for an impossible challenge. I'll do my best. So. Kiitos mahdottomasta haasteesta. Pyrin tekemään parhaani. I don't believe I have any direct response to the, en usko, että voisin vastata vastatakseni suoraan Rova Beginille. Ehkä kuka tässä protestoi EUta vastaan ja kauppaa vastaan? Tässä nyt voitaisiin ajatella, että kauppa oli heille tarkoitettu tai se ei suosi heitä tai ei, ei tehdä mitään. Mutta totta kai pitää toivoa, että, että reformin myötä voimme odottaa tämän ar- kaupallisen arvon. Eurooppalainen kauppa on osoittanut, että siihen voidaan luottaa ja, ja voidaan pitää, pitää voida kritisoida, mutta on ehkä vähemmän näyttöä. Mutta jos ihmiset ajattelevat näin, minä uskon, että ei sitä pidä unohtaa tässä asetuksessa. Pitää myös, pitää myös tunnustaa, että ihmisellä on oikeus protestoida. Ja jos exfiltration from devices. I'm not entirely sure whether this will be the perfect solution, but it might be a better solution than what we have. Niin, en tiedä, onko tämä nyt täydellinen ratkaisu, mutta kuitenkin parempi kuin nykyinen. Olemme nähneet myös YK puitteissa sen, että jos käyttäjät eivät ole enää vastuussa laitteesta, voi aiheuttaa epävarmuutta, kun tällaista valvontamahdollisuutta ei enää ole, niin tämä ehkä vaikuttaa ensin pieneltä kysymykseltä, mutta tämä on paljon laajempi ongelma. Sama pätee siihen, että pyritään suojaamaan tutkijoita, kun he tekevät tutkimustyötään, he voivat toimia tiettyjen poikkeusten puitteissa. Ja totta kai EU pitää asettaa standardeja Tämä on itsestään selvää. Uskon myös, että kuten sanottiin, kun puhutaan maailmasta, meidän pitäisi tunnustaa se, että jäsenvaltiot tekevät jo omia mm, kansallisia ehdotuksia, jotka menevät monenvälisiä sopimuksia pidemmälle. Eli tässä ollaan nyt tasaamassa toimintamahdollisuuksia. Sitten langin kysymys, miksi avoimuutta tällä alalla ei vielä ole. Ehdotuksia on tullut paljon siitä, että yritykset eivät halua avoimesti tuoda esille kauppasopimuksiaan. Tietoa ehkä annetaan yksityisille tahoille, mutta ei järjestelmällisesti internetin. Eli tietoa on, mutta se, sitä on hyvin hankala saada. Ja vielä Buchnerin kysymys. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti, mutta nämä tämä koontilausake catch all, voiko se toimia? Tällaisia lausakkeita sovelletaan jo nyt, niitä on jo olemassa. Niiden täsmällisyydestä ja avoimuudesta voimme puhua tietysti, mutta niitä käytetään jo nyt. Tässä laajennetaan nykyisiä lausakkeita entisestään. Ja nyt tilanne on se, että voi olla eroja sen välillä, mitä toisaalta viejä kertoo lupa viranomaiselle ja sitten ähm, muiden asioiden kanssa. Eli tilanne ei ole hyvä. Mutta mielestäni tämän koontilausekkeen tarkoitus on se, että viranomaiset saavat kylliksi tietoa. Kiitos. Fjellner, oliko teillä vielä tähän liittyvää? Niin, puhuttiin siitä, että miten mennään pidemmälle kuin tämä valvontateknologia mutta en nyt tiedä, ymmärsinkö ihan. Would you like me to respond? And my apologies for I was... Haluatteko, että vastaan? No, yritin rajoittaa puheenjohtajani kolme minuuttia. Niin tässä oli koko joku kysymyksiä. Kysymys on äh, järkevää, mutta siihen on hankala tässä yhteydessä lonkalta vastata. Onko verkkoturvallisuus äh, kysymyksiä, joita voisin luetella teille nyt? kyllähän näitä on, mutta jotta saataisiin tarkkoja tietoja, tähän tarvitaan lisää tarkastelua. Um, Lucy. Kiitos oikein paljon. Minäkin yritän kolmessa minuutissa. Ensinnäkin se, miten kansalaisyhteiskunta saadaan tähän virallisesti mukaan. Yksi avainseikoista, jonka olen tuonut esiin, on tämä vuotuinen foorumi ja se on myös komission otettava huomioon ja komission on huomioitava kaikki kansalaisyhteiskunnan antamat panokset. Tämä on todella tärkeä asia. Täytyy saada lisää näyttöä. Eh, me voidaan myös käydä tällaisia kahdenvälisiä neuvotteluja eri meppien kanssa, mutta komission täytyy kuitenkin ottaa kansalaisyhteiskunnan ehdotukset vuotuisiin kertomuksiin. Tämä todella tekisi tästä virallista ja antaisi kansalaisyhteiskunnalle myös tällä alalla äänen. Sitten Fjellnerin kysymykseen kiitos oikein paljon. <laughs> Todella haastat meitä kysymyksillä, mutta on tärkeää kysyä eh, nämä kolme esimerkkiä, että helpotetaanko ihmisoikeusluokkauksia. Eh, minulla yksi esimerkki tulee mieleen, joka ei helpota ihmisoikeusluokkauksia, mutta on tärkeää huomata, että teknologian käyttö voi olla ongelma. On paljon ohjelmistoa, jota koko ajan ähm, laittomasti levitetään. Miten esimerkiksi radion kautta käydään tai Turkki, joka väittää tiettyjä asioita. On olemassa teknologiaa, jota käytetään siinä tarkoituksessa, että voidaan aiheuttaa vahinkoa ihmisoikeuksille. Ja joskus nämä laitteet ja ohjelmistot eivät ole sitä varten tarkoitettuja, mutta niitä käytetään siinä tarkoituksessa. Ja tähän täytyykin kiinnittää huomiota ja tästä pitää saada lisää yksityiskohtaista tietoa. Terrorismikysymystä ihan täysin en ymmärtänyt, mikä tuo kysymys oli. Ja jos voitte muotoilla kysymyksen uudelleen, niin mielellään vastaan siihen sitten myöhemmin. Sitten Schalken kysymykseen. Olemme yksimielisiä siitä, että turvallisuustutkimus ja hakkerointi ja tunkeutuminen eri ohjelmiin täytyy pitää poikkeuksena. On hyvä, että muotoilit tämän asian näin ja toivottavasti tästä sääntelystä tulee myös tehokasta me emme halua kansalaisyhteiskunnan puolesta mitään ongelmaa tähän asiaan. Ei pidä, on, on hyvä tietysti, että tuodaan tietyt haavoittuvat kohdat esille, mutta sitä ei saa käyttää hyväksi. Ja sitten Pegin tasapaino yritysten ja sääntelyn noudattamisen välillä tarvitsee vielä enemmän painostusta osakseen itsesääntely, vaikka siitä ei nykyasetuksessa varsinaisesti puhutakaan, niin kuitenkin itsesääntelyä tarvitaan ja mm, hallinnolla on tietty työmäärä. Ja nyt nähdään, että itsesääntely ei toimi. On tiettyjä kansainvälisiä standardeja ja sääntöjä, joita pitäisi noudattaa. Ja mielelläni kuulen sitten, että miten tämä tilanne kehittyy. Kiitos. Seuraavaksi Magnus. I need help finding the buttons here. Sorry. <laughs> uh, so I, I'll try and answer the questions as well, and I think I'll. Yritän vastata kysymyksiin. As how do you catch a moving target? It is extremely difficult. Pyrin tulkitsemaan sitä, miten, miten voidaan jatkaa tässä mobiililaitteistossa. Moving towards capturing products which are mainly civil in ICT and IT, which is difficult. If I take my company as an example, we have approximately one- Jos katson omaa yritystä, niin meillä on noin 1,8 miljoonaa tuotetta. Ne pitää kaikki eritellä teknisesti, hyvin tarkkaan kaikille tarvitaan lupa. Jos haluamme nämä tuotteet järjestelmäämme ja tänne automaattisesti tarkastaa, tarvitsemme selkeät kriteerit ei ole mitenkään on käytännössä mahdollista käydä kaikkea läpi manuaalisesti. Tämä on meille kaikille hankalaa, vaikka tässä onkin hyvä tarkoitusperä. Sitten Fjellnerin kysymykseen. Kolme tuotetta, jotka eivät helpota ihmisoikeusloukkauksia. Kaikki voi sinänsä helpottaa terrorismia tai ihmisoikeusloukkauksia. Tähän täytyy pureutua selkeästi, jotta tiedämme, mitä teollisuuden alan täytyy hallinnoida. Kysyitte myös Vassenaarin uusista säännöksistä. Meillä on tällainen tunketumisohjelma. Tätä tarvitsemme, jotta olemme itse turvassa. Tämä tulee sille, mitä huolenaiheita meillä on. Pyrimme usein valvomaan, mutta usein tässä mennään kuitenkin harhateille. Eli täytyy toimia todella varoen. Sitten Shake kysyitte, ollaanko tässä alent- madaltamassa standardeja. Emme todellakaan aio tehdä näin. Meidän pitää parantaa ihmisoikeustilannetta. Uskomme, että kansainvälisessä yhteydessä voidaan parantaa vientivalvontaa, puitteistoja voidaan tiukentaa niin, että myös heikoimmat maat saadaan mukaan, ottaa kenties mukaan Vassanaarin järjestelyyn uusia sääntelymahdollisuuksia ja toimia tässä myös EUn ulkopuolella. Kuinka paljon ihmisiä työllistämme. Oma järjestelmä, yritykseni työllistää 150 ihmistä. EU:ssa tämän alan työntekijöitä on varsin vähän verrattuna Yhdysvaltoihin. Siellä ala, alan arvo on noin 1,2 miljardia. meidän kannattaa kuitenkin noudattaa kaikkia sääntöjä, muuten liiketoimemme kärsisivät. Sitten Begin kysyy luvansaannin kestosta. Sanoisin, että siihen menee noin 14-16 päivää. Valvontaviranomaisesta kukaan ei kuitenkaan katso kaikkia näkökohtia. Meillä on siis 150 ihmistä, jotka työstävät tätä asia. Ruotsissa viranomaisia 22, Virossa uskokseni viisi, kun heitä oli vielä muutama vuosi sitten vasta kolme. Tilanne ei ole mitenkään helppo. Kyseessä on paljon uudenlaista valvontaa ja pyydän, että suhtaudutte vähän realistisesti. Tässä kaikki. Lucy. Todella lyhyesti vain tästä salauksesta, koodauksesta ja sen purkamisesta. Turvallisuusvälineenä ymmärrän, että sillä estetään tiettyjä käytäntöjä, mutta muutaman vuoden päästä varmaan käytetään sellaisia argumentteja, että palomuuria ei voi murtaa, koska hallituksilla on tiettyjä hyvin kehittyneitä turvallisuusprotokolleja ja, ja niin edelleen mutta mielelläni keskustellaan tästä lisää myöhemmin. Just ask uh, Digital Europe to follow. Marici, niin kuinka paljon ihmisiä on jo vientivalvonnassa? Uskoakseni tuhansia henkilöitä, eikö? No tässä pidämme työpaikoista kiinni. Um, this was the question of the challenge, of the threats. Nyt puhuimme haasteista ja uhista, ja nyt siirrymme käsittelemään pikemminkin käytännön puolta sitä, miten järjestelmästä saadaan entistä tehokkaampi. Ja ensimmäinen asiantuntija tulee BAFA-virastosta, taloudellisten asioiden ja tiedon valvonnan virastosta Saksasta. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitoksia kutsusta tulla tänne puhumaan. Aluksi pari huomiota. BAFA on Saksan keskitetty lupaviranomainen ja vuonna 2016 annoimme kaksi käyttöä jossa yli 10 000 lupaa. Ja jos katsomme kaikkia lukuja, näyttää siltä, että Saksassa Saksan kautta kulkee lähes tulkoon puolet kaikista vientituotteista, joten tämä merkitsee aikamoista taakkaa meidän viranomaisellemme. Sitten toiseksi erittäin tärkeää on, ja aivan kuten täällä sanottiinkin, että asetus on täsmällinen ja selkeä. Täällä puhuttiin myös suunnitteluturvallisuudesta ja konkretiasta. Jos asetuksia rikotaan, asetusta rikotaan, pitää pohtia, onko yritys tietoinen siitä, että ihmisoikeuksia rikotaan, täyttyvätkö rikoksen tunnusmerkistöt ja tarvitaanko rikosoikeudellisia toimia. Sitten tavarat ja hyödykkeet, jotka ovat ihmisoikeuksien kannalta merkittäviä on ehdotettu kaksikäyttötuotteiden EUn valvottua luetteloa. Ihmisoikeuspohdintojen osalta tällainen luettelo olisi erittäin myönteinen, mutta sen pitäisi rajoittua vain tiettyihin näkökohtiin. Tässä ei saa tapahtua päällekkäisyyksiä esimerkiksi joukkotuhoaseiden säännösten tai muiden asioiden kanssa. Jos kansainvälinen lainsäädäntö ei riitä, niin silloin pitää määritellä liitteessä 1b selkeästi ihmisoikeuksiin liittyvät rikkomukset. Meillä on valvonta-asiantuntijaryhmä, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Ja vuodesta 2015 Saksassa on ollut jo selkeä kanta, joka menee Wassenaar-sääntelyä pidemmälle. Tarvitaan tiettyjä parametreja ja kriteereitä siitä, milloin tavara otetaan tai voidaan ottaa valvontajärjestelmään tai sitä ei voida ottaa. 16 artiklan 2 kohdan mukaan ei meistä kyllin hyvin rajoita tai rajaa näitä kysymyksiä. Tarvitaan selkeää yksi B-luettelo, jossa ovat mukana sellaiset tuotteet, jotka voivat vaikuttaa ihmisoikeusloukkauksiin, mutta myös selkeä määritelmä siitä, milloin nämä tuotteet otetaan luetteloon. Sitten ihmisoikeuskontilauseke. Tässä olen yhtä mieltä siitä, että nykyiset säännökset ovat liian epätäsmällisiä. Monia käytännön kysymyksiä ei ole vielä selvennetty. Mitä kausaliteettia tarvitaan silloin, kun lähdetään viemään tuotteita. Nämä vaikuttavat ihmisoikeusloukkauksiin, milloin tapaus on vakava, milloin ei. Kansallisen viranomaisen tai kenties toisen tahon pitäisi tehdä päätös meistä ja kokemuksemme perusteella tämä johtaa todelliseen byrokratian ja epävarmaan tilanteeseen, joka todella rasittaa pk-yrityksiä. Niillä ei ole varaa käsitellä tätä, kuten ollaan aikaisemminkin jo tuonut esille. Neljä yksi artiklan kautta tarvitaan kuulemista, tarvitaan myös 8 ja 13 artikloiden mukauttamista, tämä sopisi paremmin ja tässä voidaan myös reagoida nopeammin ja joustavammin. 4.2 artiklan kohta ja teollisuus eh, ja due diligence. Tässä menee mielestäni liian pitkälle. Nämä catch all säännötystä puhuttiin, niihin liittyvät täysin erilaiset ehdot kuin mistä tässä on puhuttu. Sitten cash all-säännöt terrorismin kannalta. Tässä meillä on samat huolenaiheet, jotka toin esille juuri ihmisoikeuskysymyksissä. Me uskomme, että tarkoitukselliset toimitukset tiettyihin maihin pitää ottaa huomioon, mutta tässä katsotaan kaikki tuotteet. Ja mielestäni tämä terrorismikysymys on tässä jo täysin kylliksi katettu. Sitten tekninen tuki. Tässä koodilauseke menee ihmisoikeuskysymysten osalta liian pitkälle. Milloin voidaan valvoa sitä, mikä ylittää rajat? Tilanne on hankala. Tekninen tuki. Komissio lähestyy tätä asiaa mielestämme myönteisesti, mutta tarvitaan selkeyttä siihen, mitä tarkoittaa perustutkimus tai public domain tuotteiden vapauttaminen. Tekninen tuki on lähtökohta myös teknologian kehitykselle. Kenties jo vietyjä tuotteita voitaisiin päivittää. Ja täytyisi katsoa, olisiko näilläkin sitten lupavelvoite. Ja vielä lopuksi kolmas kohta. Menettelytapa asiakirjassa 5 ja 6. Tähän liittyy vielä kovastikin kysymyksiä. Kuinka kauan lupa kestää tai on voimassa? Milloin voidaan tehdä globaaleja lupia? mitä ehtoja näissä pitää noudattaa. ICPn osalta emme tällaisia toi, toivo, mutta muuten osin tarvitaan yksityiskohtaista keskustelua. On myös monia muita teknisiä kysymyksiä, joihin haluaisin teille vastata, mutta kiitoksia nyt mahdollisuudesta käyttää tällä puheenvuoroa. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Adela Tiakunu, Philipsin vientivalvonnan johtaja. For, uh, having me Kiitos todella paljon ja kiitos siitä, että sain tulla nyt edustamaan tätä hollantilaista toimijaa. Teollisuus tukee nykyaikaistamista ja EUn kaksikäyttöä asetuksen uudistamista, jotta voidaan puuttua näihin pelkoihin, joita on, mutta lisäksi tämä antaa mahdollisuuden parantaa ihmisten elämää, jotta saadaan parannettua kaupan alaa, mutta myöskin ihmisten elämää. Innovointi tietysti luo suuren paineen lainsäätäjille ja sääntelijäviranomaisille. Ja siksi tämä kieli tässä on tärkeää. Täytyy myös huolehtia siis siitä, ettei tahattomia seurauksia tule. Oikeusvarmuus on Philipsille hyvin tärkeä asia. Me nyt olemme havainneet, että tähän liittyy riskejä ja siksi me todella olemme sanoneet, että jos seuraavien kymmenen aikana tätä asiaa ei saada korjattua, niin emme saavuta turvallisuustavoitteita, mutta lisäksi saattaa käydä niin, että eurooppalaiset yritykset lähtevät EUn ulkopuolelle. Tietyt kriteerit ovat tärkeitä. Ja tällaiset valvontajärjestelyt ovat hyvin tärkeitä esimerkiksi Bafan edustajien kanssa. Tämän täytyy edistää rauhaa ja turvallisuutta, mutta samalla vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa sekä ihmisoikeuksia. Tämän pitää olla siksi menestykäs. Nyt uusi ehdotus aiheuttaa epäilyksiä teollisuuden alalla koska sillä voi olla tahattomia seuraamuksia esimerkiksi yksityisyyden suojan suhteen. Ja ehkä tämä asetusehdotus ei nyt mahdollista tavoitteiden saavuttamista. Se johtuu näiden kaksikäyttötuotteiden luonteesta. Me haluamme myös valvoa ja suojella tavallaan omia rekistereitämme. Odotukset ovat suuret ja ihmisoikeudet ja terrorismi, joita myös muualla säännellään. Valvontajärjestely on tärkeä ja kyse on nyt poliittisista välineistä. Koska tämä on hyvin poliittinen kysymys, niin näitä tulee aina olemaan vaikea panna täytäntöön, eli tällaista tiukkaa valvontaa on hyvin vaikea toteuttaa. Ja näitä pitää miettiä ja ehdotan, että todella keskitytään sekä investoijien että sääntelijän puolelta sellaisiin ehdotuksiin, joilla voidaan tehokkaasti täyttää, saavuttaa haluamamme tavoitteet valvonnan osalta. Ihmisoikeudet, terrorismi, ihmisoikeusloukkaukset, se, mikä on ihmisoikeusloukkaus jossakin yhdessä jäsenvaltiossa, ei ehkä tarkoita sitä jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Jopa kaksi keskenään keskustelevaa ihmistä voivat olla määritelmästä eri mieltä. Eli tarvitaanko siis jotain luetteloa uudessa on vaikkapa tällaisia ei hauraita ja hauraita alueita, niiden luetteloita ja konfliktialueiden luetteloita ja muuta. Due diligence on tärkeä asia ja meillä on jo alalla suuri vastuu ja me suhtaudumme siihen vakavasti. Mutta vientivalvonta vaatii objektiivisuutta myös tässä koontiehdotuksessa. Tietyt tekniset parametrit on myös huomioitava, kuten jo kuulimme, 1,8 erilaista, miljoonaa erilaista tuotetyyppiä on tässä. Niin- ja niihin on tietyt tekniset parametrit, joille olisi hyvin vaikea ehkä löytää jotain yhteistä. Haasteena onkin sekä teollisuudelle että lainsäätäjille se, että jos näitä tiettyjä asioita ei saada mukaan ehdotukseen ja täytäntöön pantua, niin sitten todella täytyy kyseenalaistaa se, että voiko tämä e, asetus toimia. Heikoilla, roolilla, heikoilla säännöillä ei saada aikaiseksi hyvää valvontajärjestelmää. Toinen asia liittyy sitten näihin yksipuolisiin kaksi käyttötuotteiden luetteloihin. Yksipuoliset luettelot ovat asia, joihin pitää suhtautua suurella huolellisuudella, koska ne saattaisivat luoda oikeudellista epävarmuutta, myöskin turhautumista. Ja minun mielestäni tässä on kolme puolta. Ensinnäkin kilpailun vääristyminen, mitä jo kyberalalla on. Toiseksi ei voida saavuttaa saavuttaa näitä tavoitteita, jotka liittyvät monenväliseen valvontaan, niin tuotteet pääsevät vapaasti tiettyihin maihin, kun tietyissä maissa niitä valvotaan ja pahat pojat saavat kyllä jostakin nämä tuotteet käsiinsä, jos haluavat. Tarvitaan selkeä luettelo näistä tuotteista, ei niiden mahdollisista käyttötavoista. Esimerkiksi sairaalasänkyä voidaan pitää kaksikäyttötuotteena. En nyt halua lähteä tässä liian pitkälle, koska nyt tässä ei ole siitä kyse. Ja lopuksi me luotamme siihen, että lainsäätäjät pyrkivät ainakin kolmen tavoitteeseen teollisuuden ja kaupan suhteen. Oikeudellinen varmuus, selkeä eh, lakikieli tässä ja myöskin se, että että luodaan luetteloita, joilla saadaan aikaiseksi oikeudenmukainen liiketoimintaympäristö. Me kaikki pyrimme yrityksissä samoihin tavoitteisiin ja haluamme, että EUn vientivalvonta toimii sekä täällä että muualla maailmassa. Kiitos. Kiitos. Vielä lopuksi yrityksen Toimitusjohtaja Malte Polman. Kiitoksia puheenjohtaja, panelistit ja parlamentin jäsenet. Kiitokset mahdollisuudesta päästä keskisuuren yrityksen edustajana tulla puhumaan tänne. Tulen Aachenista, Saksasta ja haluan, että näette, mikä todellisuus on. Kerron omasta yrityksestäni siitä, mitä me teemme. Kaksi käyttötuotteita tuotteiden osalta olemme verkkoturvallisuudessa keskikokoinen mm, yritys, 172 työntekijää, olemme pörssinoteerattuja ja teemme tiivistä yhteistyötä Bafan ja Saksan viranomaisten kanssa. Me luomme monille kriittisille infrastruktuureille turvallisia reittejä, niihin liittyviä sovelluksia. Nämä voivat olla kansallisia ID-henkilökortteja tai kortteja, joilla pääsee vaikka Bellemon rakennukseen. Sama perusteknologia soveltuu moniin erilaisiin sovelluksiin. Meillä on toiminta yli 80 maassa ja olemme tarkkoja siinä, että vientivalvonnan sääntöjä noudatetaan. Keskusteltiin siitä, mitä tyypillinen yritys tekee. Seuraava kuva. ESG, sääntöjen noudattaminen ja OFAC, sääntöjen mukaisuus ovat hyvin korkealla prioriteettilistalla – Monet keskittyvät näihin kysymyksiin. Meillä on myös sisäisiä prosesseja, eh, oma henkilökunta, samoin ulkoisia neuvonantajia ja niin edelleen. Toimimme tässä säännönmukaisesti, koska me toimitamme asioita, jotka liittyvät kriittisiin infrastruktuureihin. Sitten eh, noudatamme tunne asiakkaasi suuntaviivoja KYC-suuntaviivat. Katsomme toimintaa koko ketjun läpi. Keski suuressa yrityksessä KYC-suuntaviiva ei välttämättä automaattisesti voi täytäntöön panna Sääntöjen mukaisuus tuo sisäisesti mukanaan monenlaisia asioita, esimerkiksi kumppanuussopimuksien osalta. Tämä vaikuttaa myös suoraan kilpailukykyymme. Me olemme kilpailussa Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa toimivien verkkoturvallisuustahojen kanssa. Ja nämä tasapainoiset toimintamahdollisuudet ole näkyvät jokapäiväisessä työssämme. Sitten sääntely, viranomaiset. Bafan kautta oikeastaan kulkee 90 prosenttia tuotteistamme. Sitten mukana on myös Italia, yhdistynyt kuningaskunta, UK ja niin edelleen. On tärkeää, että sääntöjä noudatetaan. katsottava myös muita vaikutuksia yritykseemme. Arviointeja tehdään hyvin usein. BSR-arviointi tehtiin. Tämä toimi New Yorkissa. Tämä ei tarkoita vain sitä, että viranomaiset katsoisivat, noudatatko sääntöjä, vaan nyky Nykyään tämä liittyy myös normien rahoitusvaatimuksiin tai private equity-vaatimuksiin. Euroopan investointipankki, Saksan pankki ja monet muut IQT ovat tässä usein mukana. ESG- ja vientivalvonnan sääntömukaisuus on tässä kaikessa aivan tavallista. Pidimme komission asiantuntijakierrosta myönteisenä, mutta tämä vaikuttaa kuitenkin olevan, hy- olevan hyvin poliittinen prosessi. Nyt sitten vastauksena konkreettisesti muutamiin kysymyksiin. Toimiko tämä nyt siis suhteellisesti, kun tavoitellaan tiettyä tarkoitusperää. Meidän yrityksemme kannalta kyllä hyvin pitkälti meillä oli aikaisemmin erilaisia sovelluksia, jotka olivat vanhentuneita. Kryptografiasta on tullut monia sovelluksiamme. Ja kun katsotaan asetuksen verkkovalvontamääritelmää, onko tämä kestävä. Uskon, että parin vuoden kuluttua olemme samassa tilanteessa kuin kryptografia tapauksessa. Tästä varmasti koituu paljon on sellaista, mitä ei toivottu, erilaisia haittoja, joten tarvitaan entistä enemmän avoimuutta catch-all, kattavatko ne kylliksi ihmisoikeuskysymykset? Täällä mainittiin, että tämä kuuluu rikosoikeuteen. Et itse olen vastuussa siitä, että täältä osin kaikki sujuu oikein. Nämä kotilausekkeet eivät ole tässä. Niitä, niistä ei ole vielä sovittu. Yritys voi hoitaa tiettyjä kysymyksiä automaattisesti. Toteutamme tiettyjä prosesseja 4-5 kertaa päivässä, eikä tähän tarvita juurikaan henkilöstöä. Ja vielä kaksi kommenttia. Toimintavarmuus liiketoiminnassa on kansainvälisessä toimissa hyvin tärkeää. Ja tietyt suuntaviivoihin liittyvät toimet aiheuttavat meille yrityksenä ongelmia. Tarvittaisiin selkeyttä näihin suuntaviivoihin mahdollisimman pian. Ja Magnus puhui jo siitä, kuinka eri tavoin paikalliset viranomaiset pystyvät toimimaan näissä kysymyksissä. Tämä aiheuttaa hieman huolta. Toivottavasti tämä prosessi parlamentissa nyt auttaa parantamaan tätä luonnosta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi esittelee Buchner. Esittäisin kysymyksen herra Piitsille. Sanoitte, että haluatte, että terroristit poistetaan tästä. Tässä on kyse loppu käyttäjän luotettavuudesta. On useita korruptoituneita valtiollisia toimijoita. Tuotteita myydään jollekin, jonka mainon hyvä, mutta kuitenkin myöhemmin ilmi tulee korruptiota. Ja tämä on aivan konkreettinen esimerkki, ei mitään mielikuvitusta. Tämä vaatimus aiheuttaa minulle harmaita hiuksia. Sitten kysymys, josta te molemmat puhuitte. Haluatte tekniikkaluettelon Taivaallisen rauhan aukio vuonna 1989. Panssarit äh, netistivät brutaalisti. Mielenosoitukset. Sitten Ahmadinejad, Ahmadinejad hänen vaalituloksensa vastustaminen vuonna 2009 hän toimi eri tavoin lähtiessään ihmisiä vastaan. Jos tämä tapahtuisi nyt, tiedätte, että käytettäisiin eri teknologiaa. Tiedätte, mistä puhun. Jos tämä kaikki rajoitetaan koskemaan vain tiettyjä tuotteita ja tiettyjä teknologiaa, silloin teknologia kirjaa meidän ohitsemme. Miten suhtaudutte tähän? Sitten tässä puhuttiin siitä, että poiketaan moniin, monenvälisistä luetteloista, vaikkapa vastenaarista, mutta uskon, uskon, että tässä usein kehitys jää jälkeen. Teknologinen kehitys on aivan liian nopea, jotta pysyisimme kelkassa. Eli miten voimme toimia, jos sokeasti luotamme tällaisiin monenvälisiin luetteloihin? Kiitoksia. Seuraavaksi EPPstä Fjellner. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Ensimmäinen kysymykseni Jan Diakonulle. Annoitte esimerkin. Te, jos muistan oikeasti, luettelitte kolme ongelmaa tai uhkaa, joka liittyy näihin autonomisiin luetteloihin. Ja yksipuolisiin luetteloihin. Haluaisin ehkä sanoa, että ehkäpä ei. Ei tämä nyt ole siitäkin, että tiedetään nämä riskit ja tehdään sen mukaisesti. Ehkä voi tietysti uutta EUlle olisi, että tällaisia on, mutta Saksa ja Ranska ovat esimerkiksi menneet pidemmälle kuin EUn sääntely onko nyt tapahtunut tämän johdosta niitä uhkia, joista te puhuitte Ranskassa tai Saksassa sen takia, että ne menivät pidemmälle, että ne ottivat käyttöön tällaisen saksalaisen yksipuolisen luettelon ja niin edelleen. Ja sitten palaan vähän tähän aiempaan kysymykseen ja esitän toisen kysymyksen. Puhutaan paljon kyberteollisuudesta ja catch-allista. Ymmärrän, että tarvetta näihin on. Mutta kun luen tätä, niin melkein sai käsityksen, että nyt ehdotuksessa on kyse pelkästään verkkovalvonnasta, mutta näinhän asia ei suinkaan ole. Minä tiedän, että komissio sanoo, että tämä on äh, tällainen tarkkaan kohdistettu ehdotus, mutta tämähän koskee ihan näitä kaikkia. Ja on tärkeää tietää, mistä tuotteista on kyse, koska jos tätä asetusta jo voi joutua vankilaan. Ja nyt me emme voi ottaa sellaista vaikutusten arviointia, jossa huomioitaisiin vain verkkovalvontaa koskevat catch-all-lausekkeet. Eli näettekö te nyt catch-all-lausekkeet, jotka menevät tämän verkkovalvonnan ulkopuolelle? Meidän täytyy tarkistaa tämä vaikutusten arvioinnissa, koska jos me emme tee niin, ehkä pulman nukkuisi paremmin yönsä, mutta minä nyt mietin tätä kuitenkin, miten komissio tämän tekee. Herr Peach. Kiitos. Seuraavaksi Peach. No itse olen SDn vaarioesittelijä. Tämä on järjestys. Peach. Puhuitte paljon Saksan käytännöistä. Jos vertaatte tätä muiden EU-maiden käytäntöihin, onko, ovatko erot suuria? Voiko tämä johtaa siihen, että yksittäiset yritykset mieluummin hankkivat lupansa toisesta EUn jäsenmaasta. Ja kuinka pitkälle tätä järjestelmää pitää eurooppalaistaa teidän mielestänne? Sitten äh, Pullman. Mitkä ovat kriteerit Mitkä ovat kriteerit investoinneille. Esimerkiksi teidän tapauksessanne Saksassa. Katsotaanko tässä työntekijöiden pätevyyttä, infrastruktuuria vai kaksikäyttölainsäädäntöä? Jos sanotte, että kyseessä on kaksikäyttölainsäädäntö, silloinhan voidaan sanoa, että tuotanto voidaan toteuttaa EUn ulkopuolella. Nyt Anne-Marie Mineur. Ik eh, probeer het kort te houden. Uh, ik heb... Kiitos ihan nopeasti. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen eh, Peachille ja Diakonulle. Eh, eh, herra Peach, te sanoitte, että jotkut säännöt ovat liian raskaita pk-yritykselle ja teki erotuksen tai eron suuren, vakavampien ja vähempiarvoisten rikkomusten välillä, kun on kyse oikeuksien loukkauksista. Sitten sanoitte, että oli vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Mikä, mikä olisi siis kaikista raskain rikkomus, on kyse esimerkiksi innovaatiosta. Sitten herra Polman, teille yksi kysymys yrityksestä. Te puhuitte systeemien, järjestelmien toimituksesta – että voidaan kuunnella tulee puhelinta. Onko tämä kaikki sääntöjen mukaista? Mutta eihän tämä nyt ole mitenkään toivottavaa. Onko tämä käytäntöä, jota ei pitäisi harjoittaa tai pitäisi toteuttaa? Ja mitä sopimuksia tästä voitaisiin tehdä tulevaisuudessa? Nyt jälleen asiantuntijat. Ensin Peach kolme minuuttia. Kiitoksia. Jos olette lähden liikkeelle viimeisestä kysymyksestä. 4D-artiklassa komission ehdotuksessa sanotaan selvästi, että sellaiset tarvikkeita, joita ei ole luetteloitu, joita on tarkoitus käyttää merkittävän rikkomukseen. Tämä on sanamuoto. Eli viranomaisen, kun, hän tie, tai kun tietää, että hänen tuot, laitteita käytetään vakaviin rikkomuksiin, hän pitää tästä ilmoittaa. No, jos kyseessä on sitten vain rikkomus, pitääkö silloin kääntyä viranomaisten puoleen? En tiedä, onko tässä eri näkemyksiä eu tai Saksassa. Sitten äh, Lange kysyi siitä, mikä käytäntö on muissa EU-maissa. Yli 25 vuoteen en ole nähnyt vielä yhtään yritystä, joka vientivalvonnan takia siirtäisi tuotantonsa Saksasta vaikkapa Yhdysvaltoihin tai yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Monet muut verotusoikeudelliset tai muut kysymykset ovat tässä paljon määräävämpiä kuin esimerkiksi pari kolme Bafan hylkäystä. Kun tuote on Saksassa ja jonkun pitäisi hakea lupaa vaikkapa Ranskasta, niin silloin ranskalaiskollegoiden pitäisi konsultoida meitä Saksassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto pitäisi siirtää muualle. Sitten Buchnerin esittämät kolme kysymystä mitä terrorismilla tarkoitettiin. On olemassa jo selkeitä EUn sääntöjä, jotka koskevat henkilöitä, jotka on merkitty terroristiluetteloihin Euroopassa. Eli oikeastaan on sovittu se siitä, kuka tai mikä voi olla terroristi ja mitä terrorismi sinänsä tarkoittaa. Tähän liittyy myös laajempi kysymys ihmisoikeuksista. Jos joku tuote myydään eteenpäin kolme neljä kertaa, emme, en tiedä, tietääkö teollisuus sitten tästä. Me emme ainakaan viranomaisena tätä tiedä. ole joka mahdollisuus siitä, että tuota voidaan myydä eteenpäin, aiheuttaa hankaluuksia. Tuotetta voitaisiin käyttää. Ja silloinhan äh, soveltamisala olisi vielä entistäkin laajempi. Ja miten päätös pitäisi tehdä? Mahdollisuus sinänsä ei vielä ole peruste hylkäämiselle. Tässä puhuttiin taivaallisen rauhan aukiosta. E, totta kai jos meillä olisi jonkinlainen kristallipallo ja voisimme nähdä, minkälaisia toimia käytettäisiin ihmisoikeuksien rikkomiseen, silloin voisimme tätä helpommin valvoa ja voitaisiin langeta kieltoa. jos yritys sanoo, että se on varma siitä, että tuotetta käytetään ihmisoikeuksien rikkomiseen, niin silloinhan selkeästi viranomaisen pitäisi tämä tuote kieltää. Mutta pelkkä mahdollisuus ei riitä. Silloin kun tieto on varmaa, pitää myös toimia. Sitten monenväliset luettelot, kyllä, tämä on aika hankalaa Wassenaar-päätöstä vuodelta 2013 ei ole tullut Yhdysvalloissa täytäntöönpannoksi edelleenkään. Siksi Saksalla on tähän nyt oma kantansa. Meillä on ollut 20 päätöstä viime vuonna ja vain kaksi hylkäystä. Eikä tämänkään takia mikään yritys ole siirtynyt Saksasta muualle. Ja siksi meidän kansallinen kantamme oli meistä kyllin selkeä. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Arnella. Mr. Bettner, um... Yritän ensinnäkin vastata näihin luetteloihin. Tämä on tekninen asetus ja luettelon perusta on se, että näitä tuotteita on mahdollisuus käyttää väärin. Ne ovat sellaisia jo luonteeltaan ja ne ovat hyvin arkaluonteisia. Tämä on perussyy sille, miksi katsomme, että luettelot pitäisi kohdistaa vain tietyille aloille, joilla on tekniset eritelmät olemassa. Ja kollega Pulman puhui tästä. Erityisesti nämä koodaukset. Ja nyt vihdoin 20 vuoden aikana on saatu valvontaa tälle alalle niin, että koodausta ja ohjelmointia opetellaan jo koulussa. Mutta tekninen äh, eritelmätaso ei ole vielä riittävä. Tätä pitää siksi hieman katsoa ja valvontaan pitää pureutua tarkemmin tulevina vuosina. Ja tämä on tärkeää, koska kyse on kaksi käyttötuotteista, jotka siis luonteeltaan voivat tulla väärin käytetyiksi niin, että kun niitä voidaan kerran käyttää kahteen tarkoitukseen. Ja siksi tähän liittyy haitallisia asioita ja verkkovalvonta on yksi esimerkki siitä, että se mistä on haittaa voi myös parantaa asioita kannaltasi. Tämä liittyy erityisesti verkkoteknologiaan. Jotta voisin nyt vastata Rafflerille, eh, uskonko kai tiedänkö, että tältä tulee jotakin, tästä seuraa tahattomia seurauksia. On todistettu tai osoitettu, että jo jonkin aikaa tämä on aiheuttanut vahinkoa EUn koodausteollisuudelle. En nyt tunne Yhdysvaltain tilannetta kovin hyvin, mutta sieltä on sanottu, että tiedättekö, että melkein kaikki tähän alaan liittyvä teknologia ja tuotteet ovat myytävissä mihin tahansa maa, ilman maahan viittä maata – lukuun ottamatta, en nyt lähde niitä tässä mainitsemaan, mutta tiedätte mistä puhumme. Miksi me emme ole kiinnittäneet tähän huomiota? Haluammeko me tällaisen jonkunlaisen jäljitysjärjestelmän? Ja Yhdysvallat ovat verkkovalvonnassa ykkösiä tällä hetkellä. Me haluamme hyötyä paremmasta innovoinnista. Me haluamme, että EU:ssa on enemmän yrityksiä, jotka pyrkivät turvaamaan perusoikeutemme. Ja sitten viimeinen kysymys. Olisimmeko iloisemmia, jos innovointia ja tuottoa olisi vähemmän? No, yritysten on parannettava ihmisten elämää niin, että eri puolilla maailmaa kärsittäisiin vähän vähemmän, erityisesti äh, lääketieteen alan äh, innovointi, mutta se kulkee kuitenkin käsi kädessä ihmisten ja ihmisten henkilötietojen yksityisyyden suojan kanssa. No, tämän ei pitäisi olla sellainen valinta, että innovointi menee ihmisoikeuksien edelle tai toisinpäin. Niiden pitäisi kulkea käsi kädessä niin, että in, lisää innovointia, mutta samalla paremmin huolehditaan ihmisoikeuksien täytäntöönpanosta. Mikään yritys ei sanoisi ääneen, että minä haluan lisää rahaa, mutta ihmisoikeuksilla ei ole niin väliä. En usko, että näin käy. Thank you. So, um, appreciate the uh, concern. Kiitos. On hienoa, että yritätte saada minut nukkumaan paremmin, mutta siis selkeys on tässä kaikkein tärkeintä. Catch all lausekkeita käytetään kaikkialla siellä, missä teknologia menee eteenpäin liian nopeasti silloin kun politi- politiikassa tuntuu, että ei ole hankala vielä määritellä kaikkea vaarallista. On asioita, jotka edesauttavat sel- selvyyttä. On tulossa suuntaviivat, niitä emme ole vielä nähneet. Komissio on usein ehdottanut, että pitää puhua standardointijärjestöille – Esimerkiksi IT-puolella määritellään hyvin säännönmukaisesti tiettyjä normeja. Ei ole mitenkään helppoa suhtautua myönteisesti muihin casual lausekkeisiin Sitten Lange kysymyksenne siitä, miksi emme ole muuttaneet toiminta näiden luetteloiden jälkeen. Me olemme saksalainen järjestö Ahenissa. Meillä on korkea tietosuojan taso. Snowden toimi hienolla tavalla viime vuosien aikana. Hänellä oli merkitystä eurooppalaisille yrityksille move office or so. Um, it... Minä en haluaisi, että uuden asetuksen myötä meidän pitäisi, minun pitäisi muuttaa konttoriani tai käyttää enemmän rahaa voidakseni saada välttämättömän luvan. Minä olen vakuuttunut, että ehkä Beach tarvitsee tähän selkeyttämispyyntöjä, kun on kyse byrokratiasta. Minä teen työtä kryptografian piirissä. Minä voin antaa äh, esimerkiksi tietoja biometrisiin passeihin kryptografian savolla. Se voi, sitä voidaan hyödyntää myös väärin tarkoituksiin painostuskeinoin. Me myös tuotamme klassisia passi, passeja. Ei, ei ole kyse vain näistä uusista biometrisistä passeista. Minä olen hallit, pyytänyt Saksan hallitukselta luvan tässä nimenomaisessa tapauksessa – saksalaisen luvan näiden passien tuottamiseen, jotka ovat tällä tänä päivänä kaksi käyttöhyödykkeitä. Toivoisin, että tulevaisuudessa olisi enemmän, noudatettaisiin enemmän joitakin velvoitteita ja sitoumuksia, niitä kunnioitettaisiin myös paremmin. sopimuksen on päästy, haluaisin korjata yhden asian. Tämä sopimus on tehty EUn sisällä ja se kuljetettiin EUn rajojen ulkopuolelle, mutta tätä sopimusta ei saatettu ihan päätökseen. Meidän kumppanimme päätti sen lopettamisen yhdeksän kuukautta aikaisemmin ennen kuin me päädyimme sanktioihin. Tämä tietysti riippui poliittisen prosessin hitaudesta. Ja yhä enemmän tämä, tätä asetusta suunnataan yrityksille, koska he joutuvat ottamaan riskejä, heillä ei ole riittävästi varmuutta. Minä olen erittäin iloinen EUn suorittamasta toteuttamasta harmonisointityöstä. Sehän on itsestään selvää, mutta joskus pitäisi melkein olla kristallipallo, jos haluaa haluaisi pystyä ennustamaan teknologiakehityksen. Minä en siihen pysty. Kiitos. Nyt vielä komissio, viisi minuuttia. Täällä on nyt koko tästä toiminnasta vastaava henkilö paikalla. Kiitos puheenjohtaja, että on täysin mahdotonta vastata viidessä minuutissa näihin moninaisiin kysymyksiin, joita minulle on tänä iltapäivänä esitetty. Paras, mitä voin tässä tehdä, on yrittää pureutua muutamiin kysymyksiin ja kertoa ehkä hieman siitä, miten komissio lähestyy tätä asiaa, ja mikä logiikka tässä ehdotuksen taustalla on. Toivottavasti tätä kautta työ pääsee eteenpäin. Ehkäpä keskittyyn kolme neljän asiaan. Ensinnäkin kysymys, kysymys siitä, että ihmisten turvallisuusulottuvuus otetaan tähän muka, mukaan. Tämä on poliittinen kysymys, kynnyskysymys, joka komissioehdotuksessa on päättänyt yrittää, ylittää, mutta tämä on myös kalibroitu ulottuvuus. Kuulin tästä ja kirjasin ylös Bafan edustajan esimerkiksi liitteen 1b kriteerien, kriteerien muotoilusta. Tämä on myös ulottuvuus, kuten joku puhujista taisi aikaisemmin sanoa. On sellainen, että se tasoittaa toimintaolosuhteita EUn sisällä. Tämä on objektiivisesti komissiosta tärkeä kysymys. Tämä pitää suunnitella niin, että tähän ei jää minkäänlaisia porsaan reikiä tässä muuttuvassa, hyvin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Täällä peräänkuulutettiin usean otteeseen entistä parempaa selvyyttä esityksessä. Ja tähän kriteereillä tietenkin pyritäänkin. Kriteereiden täytäntöönpanoa kuten oikean julkisen tahon nimeäminen, se kun katsotaan, onko kyseessä räikeä ihmisoikeusloukkaus ja niin edelleen, niin nämä varmasti ovat asioita, joita pitää tarkastella tarkemmin. Uskomme, että nämä operatiiviset pohdinnat, ovat sellaisia, että niiden täytyy olla kyllä joustavia, että ne voivat toimia. Ja ne voivat todennäköisesti toimia suuntaviivoina. Ja reagoin siihen, mitä Polman sanoi. Selkeys tässä asiassa on mahdollista heti, kun relevantit tahot ovat valmiita sitoutumaan tekniseen työhön, joita suuntaviivoissa tarvitaan. Eli tässä tarvitaan täyttä sitoutumista, ei osittaista. Ja toinen asia, jota haluaisin vielä korostaa, on se, että meistä yritykset eivät määrittele sitä, mikä on räikeä ihmisoikeusrikkomus, vaan se, että ne suorittavat tavallista due diligence-menettely, aivan kuten nykyasetuksen puitteissakin tapahtuu. Tämä ei ole mitään uutta due diligence-asiassa. Emmekä edelleenkään ole vakuuttuneita joistakin huolenaiheista, jotka tulivat esille keskustelussa siitä, että ihmisoikeuskysymykset hankaloittavat lupamenettelyä. Emme usko, että näin on. Sitten vielä kolmas kysymys liittyen ihmisoikeusulottuvuuteen ja verkkoturvallisuuteen. Sanottiin, että tämän alan kehitys olisi jotenkin ristiriidassa IT tai muun kehityksen ITA-kehityksen kanssa. Siihen liittyy lukuisia tuotteita, hyvin arkaluontoisia IT-tuotteita. Mielestäni tässä kuitenkin no- noudatetaan hyvin erilaista logiikkaa, ja nämä edelleen ovat olemassa rintarinnan. Ja ehkä vielä yksi kysymys, jota olisi syytä käsitellä, koskee terrorismin liittyvän valvonnan selventämistä, siis selventämistä jälleen kerran tätä täytäntöönpanon jäsenvaltiotasolla. Muistutan, että Vassanar jäsenvaltiot jo korostavat tämän kaiken tärkeyttä. Terrorismin osalta on annettu poliittista osviittaa ja On hankala ajatella, että olisi asetus, jossa terrorismia edelleenkään otettaisi huomioon. Sitten välitystoiminta, tekninen avustus, siirrot, niiden valvonta. Tästä lyhyesti. Komissio ei usko mihinkään alakartejärjestelmään tältä osin, niin että jokainen jäsenvaltio voisi itse päättää, valvoako tietyn tyyppisiä transaktioita vai ei. Jos riski on olemassa, silloin kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi pystyä tätä valvomaan. Ja meidän pitäisi olla yhtenäinen lähestymistapa transaktioiden aiheuttamiin riskeihin. Emmekä usko, että tämä johtaisi suuren määrään rajat ylittävää välitystoimintaa tai muuhun tämänkaltaiseen. Sitten lupavaatimusten optimointi. Tämä liittyy siihen, mitä ehdotamme. Puheenjohtaja, te itse sanoitte tämän asian. Meidän pitää ymmärtää, että yhteinen lähestymistapa tässä asiassa on keskeinen rakennuspalikka, jos haluamme parantaa valvontoja. Ja meidän täytyy parantaa koko järjestelmää. Tämä liittyy myös avoimuuteen, eli tämäkin asia on tärkeä. Vielä yksi lyhyt asia loppuun. On yllättävää, että tähän ei suoraan pureuduttu. Tämä liittyy EUn sisäisiin siirtoihin. Tämä on osa ehdotusta. Ja tämä on toisen lainsäädäntövuoden kannalta hyvin mielenkiintoinen kysymys. Meidän lähestymistapamme on yksinkertainen. Tätä valvottavien tuotteiden luetteloa ei ole vuosikymmeniin päivitetty, eikä meistä edelleenkään voi perustella sitä, että jäsenvaltiot yksittäin antaisivat lupia yksittäisille toimille. Tässä meidän lähtökohtamme. Kiitos siitä, että saimme kommentoida jotakin asioita. Kiitoksia näistä kommenteista. Luhner, onko teidän vielä välttämätöntä kommentoida? a few short remarks. Ihan muutama lyhyt kommentti vain. Mich einfach bedanken äh, bei allen Rednern, bei den Experten und auch vor allem bei der Kommission für ihre... No, haluaisin kiittää komissiota, että se ot, otti aikaa ja antoi näitä täsmennyksiä ja tarkennuksia. Me aiomme me tiedämme kaikki, että tämän asetuksen reformi on kiireellisen tärkeä. Meillä on taas tässä uusi haaste. Meidän pitää vastata. Me elämme digitaalista aikaa, mutta samanaikaisesti, mikä tuli selväksi, me tarvitsemme sääntöjä, joita on helppo toteuttaa yrityksille EU-ssa, jotta meillä olisi todella ohjelmointiturvallisuus. Minä olen keskustellut jo paljon teollisuuden edustajien kanssa ja haluaisin vielä sanoa, että meidän pitää olla hyvä hanke rikosoikeudellisesti ajateltuna ja täytyy pitää kiinni siitä. Eli rikosoikeudelliset näkökohdat tulevat hyvin otetuksi huomioon. Minä olen aina valmis kuuntelemaan varjoesittelijöitä ja muita toimijoita. Kiitoksia. Kiitoksia myös asiantuntijoille. Keskustelu on erittäin hedelmällistä. Voimme palata tähän koska tahansa. Kiitos.